En mietintö ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016, pääluokka 1, Euroopan parlamentti. Ja ensin saa äh, esittelijä kollega Depre puheenvuoron neljäksi minuutiksi, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, mitä tulee tulee menojen arviointiin, ennakkoarviointiin ensi vuonna parlamentissa budjettivaliokunta heti alusta lähtien on halunnut korostaa sitä, että on välttämätöntä ottaa huomioon budjettikoritilanne, joka valitsee jäsenvaltioissa ja ehdotettaisiin 2016 talousarvioistusta, joka on realistinen, mutta todella tiukka, mitä tulee määrärahojen korotuksiin. Tämän takia heti alusta lähtien sovimme ensinnäkin siitä, että Euroopan parlamentin budjetti 2016 pitää olla 20 prosenttia EUn mahdollisesta menosta ja että juoksevat toimintamenot 2015, niitä ei edes ylittää yli 1,6 prosentilla. Kuitenkin pitää lisätä, että terroristi-iskut viime kuukausina ja yleisemmin ottaen uhan taso on johtanut siihen, että olemme varautuneet turvallisuuskysymyksiin. Tämän takia 1,6 prosentilla. Juoksevat menot ovat lisääntyneet, olemme päättäneet, että luodaan erityisiä määrärahoja 15 miljoonaa euroa, jotta voidaan vahvistaa erityisesti Brysselissä parlamentin rakennusten turvallisuutta ja näin voidaan käyttää huomattava osa määrärahoja myös tietoverkkoturvallisuuteen. Kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Euroopan parlamentissa tällaista vahvistusta todellakin tarvitaan kiireesti. Ja kun nämä yleiset on, on sovittu, olemme keskittyneet operatiivisiin painopisteisiin ensi vuonna ja itse asiassa huomasimme, että on välttämätöntä vahvistaa yhtä ainoa prioriteettikysymystä, nimittäin pitää vahvistaa resursseja, jotta voidaan paremmin tehdä parlamentti parlamentin työtä. Kaikki tiedätte, että Lissabonin sopimuksesta lähtien meillä on huomattavasti enemmän toimivaltuuksia, mitä tulee äh, lainsäädäntökysymyksiin. Paljon on jo tehty, jotta vahvistettaisiin äh, henkilökuntaa parlamentissa taidon kannalta, mutta edelleenkin meillä on liian vähemmän aseita, jotta voimme todella kontrolloida delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, jotka suoraan liittyvät lainsäädäntötoimintaamme. Sen takia olemme ehdottaneet erilaisia toimenpiteitä, joista olemme sopineet neuvoston kanssa. Ensimmäinen toimenpide pyritään vahvistamaan 20 uutta virkaa sihteeristössä. Heidän pitää valvoa monia äh, selkoituja säädöksiä tai ohjelmia, jotka liittyvät eri kysymyksiin. Sitten toinen asia. Puhemiehistö on päättänyt toteuttaa uutta asetusta, että varmistetaan parempi tasapaino valtuutettujen avustajien ja paikallisten avustajien välillä. On selvää tietysti, kun ajatellaan tilannetta, että valtuutetut avustajat pyrkivät, tai heidän tavallaan parlamentin jäsenet pitää tehdä kunnolla lainsäädäntötyötään ja, ja, ja valvoa täytäntöönpanevaa tahoa. Sitten kolmas toimenpide näiden toimenpiteiden rinnalla päätettiin siitä, että joissakin poissa ryhmissä lisätään kulukorvausta. Tämä, tästä ei saatu aikaan suurta konsulta. kun poliittiset ryhmät ja kollegat yksilöllisesti eivät pitäneet tätä sopivana, eivätkä välttämättömänäkään. Toiset sitä vastoin puoltavat asiaa ja muistuttavat siitä, että tämä korvaus, joka on ollut käytössä vuodesta 2011, kun taas kaiken pätevempien avustajien työtä pitää todella arvostaa ja palkata paremmin. Siksi pitää lisätä myös avustajien määrää, jotka ovat valtuutettuja. Ja sopimus, joka lopultakin saatiin puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välillä tästä aiheesta, aivan erityisesti tukeutui selkeään argumenttiin. Välttämättä määrärahat, joilla voidaan rahoittaa tätä toimintaa, vapautetaan vasta sen jälkeen, kun uusi tyydyttävä sääntö on laadittu puhemiestä, voidaan vahvistaa avus, valtuutettujen avustajien määrää ja voidaan paremmin valvoa paikallisia avustajia ja rajoittaa heidän määränsä. Sitten neljäs toimenpide ja lopuksi puhemies. Miten arvioidaan parlamentarikon tehtävää ja sen, siitä suoritumista kyselyä vain laadusta, vaan määrästä vaan myös laadusta, siis sisällöstä. Ja tämänhetkinen Eh, rankingjärjestelmä parlamentissa voi aiheuttaa jotakin eh, väärinkäytöksiä ja se pitäisi kyllä lopettaa. Tällä tavalla puhemiehistö ja budjettivaliokunta päättivät pyytää puheenjohtajakokoukselta, että se valvoisi siitä, että laittaisiin uudet kirjalliset säännöt, joka lopettaa uskomattoman inflaation tässä kysymyksessä. Mm sitten kun ajatellaan vielä näitä yleisiä prioriteetteja, joista äsken muistutin, puhemiehistö ja budjettivaliokunta päättivät vähentää 11 miljardilla äh, puhemiestön ennakkoarvioesitystä ja syyskuussa syksyllä tulemme vielä tarkastamaan kiinteistöpolitiikkaa. Kiitoksia puhemies. Ja nyt kuuntelemme varmasti vielä varjoesittelijöitä ja kiitän vielä budjettivaliokunnan sihteeristöä kiitän poliittisten ryhmien avustajia heidän myöntämästään avusta. Kiitoksia, paljon kiitoksia myöskin tästä laajasta esityksestä. Nyt kuuntelemme poliittisten ryhmien puhujia ensin Paul Rybik EPPstä kaksi minuuttia. Ja Niin, sydämelliset kiitokset puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittää de Preta. Me olemme useita tunteja neuvotelleet. Se oli kova ja oikeudenmukainen neuvottelu ja tulos on kyllä sen arvoinen, koska tässä on kyse siitä, että me katsomme, miten me tällä kaudella pystymme optimaalisesti työmme toteuttamaan. Meillä on hallitusten ja valtion päämiesten määräys, että Euroopan unionin kokonaisbudjetti seuraavan seitsemän vuoden aikana pienenee neljällä prosentilla, ja joka vuosi vähennetään yhdellä prosentilla mm, e, virkoja. Siksi on aivan oikein, että takia hallintoa varten on 6 prosenttia Euroopan kokonaisbudjetista ja tästä 6 prosentista parlamentti tarvitsee vain maksimissaan 20 prosenttia. Nyt olimme joka tämän 20 prosentin alla. Niin, ja tätä sitä haluaisin kiittää esittelijää, koska eh, nykyisten tilanteiden vallitessa mm, täytyisi olla erittäin säästäväinen. Sitten on kyse sihteeristöavustuksista ja näistä eh, eh, katoista, joista aina keskustellaan. Otan huomioon sen, että ryhmillä on eri näkemys. Me olemme sitä mieltä, että jäsenten itse pitäisi tästä päättää. Jos joku tarvitsee vähemmän avustajia, harjoittelijoita ja palveluita, niin se on hyväksi veronmaksajille. Meidän mielestämme on hyvä asia, jos käyttää määrärahoja tehokkaasti. Toisaalta tietenkin on joitakin harvoja jäseniä äh, täällä parlamentissa, joilla on kova työtaakka ja jotka tarvitsevat hyvin tehokkaita työntekijöitä ja siksi on tärkeää, että näitä ylärajoja voidaan hyödyntää. On kyse myös siitä, että näitä parlamentin palveluja voi saada vain pyynnöstä ja myös tietosuoja on erittäin tärkeä periaate eh, parlamentissa avoimuuden lisäksi. Näiden kahden periaatteen täytyy olla tasapainossa ja lopuksi vapaalla edustajalla on myös eh, vastuu menoistaan. Hän ei saa siirtää sitä hallinnon niskoille. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Ja sitten sosiaalidemokraateista kollega Vladimir Mankka puolitoista minuuttia. Pan predseda, kollegine, kollegovia. Kiitos puhemies, kollegat, vetäiset sitten heidät Yhdessä tästä saadaan aikaan parempaa kasvua, työpaikkoja ja elinolosuhteita kansalle, mutta joskus panemme, panemme esteitä itsemme tielle. Yksi esimerkki No, jäsenet lähettävät kirjallisia kysymyksiä ja suullisia kysymyksiä, niiden määrä nousee. Luvut ovat 1700 suullista kysymystä tai suullista kysymystä per kuukausi. Tämä työllistää monia ihmisiä. Meidän tulee maksaa miljoonia euroja joka kuukausi tästä työstä. On hyvin vaikea tätä väittää, mutta jotkut ihmiset eivät toimi kuten pitäisi. Jopa komissio usein aliarvioi vastausta ja rehelliseen kysymykseen he vastaavat No, tavalla tai toisella he näkivät asian vain yhtenä kysymyksenä koko listassa. Budjettivaliokunnassa me olemme kannattaneet tätä ehdotusta kaikkien poliittisten hyvin tavoin, jos internetportaalit eivät kvantifioi näitä kysymyksiä, joissa arvioidaan jäsenten toimintaa, niin sitten tuo määrä tulee laskemaan. Tämä ratkaisisi byrokratiaongelman ja säästäisi miljoonia euroja komission ja parlamentin budjetista. Samaan aikaan se loisi lisää tilaa jäsenille ja työntekijöille, joita voisi käsitellä todellisia ongelmia. Kollegat budjettivaliokunnassa pitkien keskustelun jälkeen löysimme kompromissin kuitenkin. Nyt meillä on eri kompromissi tässä käsillä jos yritetään muuttaa alkuperäistä ehdotusta, joten jos todellakin haluamme muuttaa tällaisen substantin äänestetään budjettivaliokunnan edutuksen mukaan ja niin jätämme muita säästö- toimia syksyllä. Kiitoksia, odotan innolla yhteistyötä. Vielen Dank. Für eine Minute jetzt. Paljon kiitoksia ja nyt sitten ECR-ryhmän puolesta kollega eh, Anders Vistisen yksi minuutti. Først og fremmest vil jeg gerne starte med at the rapportøren for det arbejde. Puhemies, aluksi haluan kiittää esittelijää työstään Hän on vastustanut kaikkein uskomattomia budjettikorotuksia. Uskomme, että kun on neuvoteltu puhemiehistön ja budjettivaliokunnan kesken ja herra Depreen välillä nämä neuvottelut ovat olleet kaiken kaikkiaan hyviä ja olemme tosiaankin sitä mieltä, että tilanne olisi voinut olla paljon pahempikin. Vaikkakaan emme voi suositella sitä, että hyväksyttäisiin parlamentin eh, talousarvio, niin kuitenkin täytyy myöntää, että kun ajatellaan kriisitilannetta ja sitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat joutuneet tekemään syviä leikkauksia, siksi meistä ei voida hyväksyä sitä, että me lisäisimme parlamentin talousarviota, vaikkakaan tämä ei ole niin suuri kuin olisi voinut olla. Me emme voi ymmärtää, että on haluttu korottaa eh, kulukorvauksia. Tämä on väärä vie signaali kansalaisille, siksi emme voi tukea tätä lopullista kompromissia. Kiitos. Paljon kiitoksia sitten vasemmistoryhmästä. Puolitoista my- minuuttia. Junos Omarji. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella lämpimästi esittelijämme laadukkaasta työstä Haluan onnitella häntä myös siksi, että työ, jonka hän teki, ei ollut helppoa, sillä meidän piti löytää 10 miljoonaa säästöjä suhteessa ensimmäiseen ehdotukseen, jonka byro teki. Ja tämä työhän oli myös siksi vaikeaa, koska näimme, että tässä muodostui keskustelujen aikana tiettyjä odottamattomia erimielisyyksiä, jotka saavat aikaan se, että nostettiin hyvin odottamattomalla tavalla näitä määrärahoja ja kompromissia ei saatu löydetty helposti nämä mistä määrästä siis puhutaan siitä, että nostettaisiin tätä sihteeristön kulukorvausta, siitä, että nostettaisiin useammalla miljoonalla sitä, että uudistettaisiin rakennuksia ja lisäksi pohdittiin myös ryhmien rahoitusta minä kysyinkin asia, jota meidän kaikki pitäisi kysyä, että kaikki nämä lisäykset, ovatko ne hyvin vakavasti otettavia tilanteessa, jossa vetoamme, että jäsenvaltiot ponnistelisivat ja tekisivät uhrauksia, sillä niiden myötä meidän pitäisi toimia esimerkkinä pelkäämpää, että tämä 2016 budjetin myötä emme ole oikealla tiellä. Merci bien. Paljon kiitoksia. Vihreästä ryhmästä puhuu sitten kollega Indrek Tarank, yksi minuutti. Eh, danke, Herr President. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä herra De Preetä hänen hyvin osallistavasta eh, menetelmästään, kun hän tätä mm, mietintöä laati. Kuten rohkea kapteeni, hän on onnistunut viemään eh, tämän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 Skyllan ja Koryptyksen välistä, jos nyt Hevelleä ja Viilandia näillä äh, kreikkalaisilla nimillä saisin kutsua. Äh, kuitenkaan yksikään esittelevä teidän kaikista poliittisista ryhmistä onnellisia. Kolme asiaa vihreän ryhmän puolesta. Konrad Adenauer-rakennus pitäisi meidän mielestämme vieläkin äh, rahoittaa lainoilla. Eikö meillä nyt ole äh, alhaisimman korkotaso äh, historiassa? Toiseksi sihteeristöavustuksen prosentin lisäys on vihreiden mielestä huono huonoon aikaan tapahtuva, koska meillä on huono taloustilante. Ja kolmanneksi tietoteknologia ja kyberturvallisuuden menojen nousaminen nousee 150 miljoonaan euron. Hankkeet ovat kalliita, kuten esimerkiksi MEPien äh, iPadien ostaminen. Me olemme tukeneet jo Microsoftia, miksi nyt Applea. Ja hyvä puhemies, tässä on, äh, tämä on erittäin tärkeää, tässä on kyse rahasta. Äh, kymmenen sekuntia vielä. Ja lopuksi, toisin kuin monet täällä parlamentissa, minä näen suuremman turvallisuusuhan alipalkatuista parlamentin avustajista eh, kuin terroristihyökkäyksen kautta ja eh, rahaa pitäisi käyttää avustajien eh, riittävään palkkaukseen. Kiitoksia. Raha on tärkeää, mutta aikakin on tärkeää. Jotkut sanovat, että aika on rahaa, joten pitäkää kiinni puheajoistanne. Sitten EFDD-ryhmästä Marko Valli, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies tässä mietinnössä aivan oikein sanottiin, ja pyytäisin, että kollegat tarkkaan lukisivat sen, että Euroopan parlamentin täytyisi esimerkinomainen budjetissaan eikä erottautua liikaa todellisuudesta, jossa kansalaisten täytyy aina tehdä uusia uhrauksia. Me ryhmässämme kysymme, miksi vuonna 2016 jälleen kerran nostamme palkkojamme yhdellä miljoonalla ja noit matkoja varten, siis Strasbourgiin matkustaminen, noin kolme miljoonaa lisämäärärahoja ja 15 miljoonaa joka vuosi e, menee lisää e, jo hyvin palkattujen virkamiesten palkkoihin. Mikä e, syy esimerkiksi huonekalujen määrärahojen nostaminen meidän täytyisi pysäyttää eh, Euroopan historian talon rakentaminen, joka on turha. Myöskin säätiöt ja poliittiset puolueet saavat miljoonilla lisää määrärahoja. Onko tämä se hyvä esimerkki, jonka haluamme kansalaisille anoa? Huomenna saamme selville, mitkä edustajat haluavat tässä lihottaa politiikkaa. Se onkin mielenkiintoista nähdä. Kiitoksia. Vielen Dank, Valli. Kiitoksia, edustaja Valli. Ja nyt yksittäiset puhujat ensimmäisenä, kollega Bernd Kölmel, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin ensin kiittää kollega Depreta hänen työstään. Äh, Usean otteeseen tätä onkin jo korostettu, mutta sitä ei voikaan riittävästi korostaa, että elämme aikakautena, jolloin meillä on vakava talous- ja rahoituskriisi, joka koskee 550 miljoonaa Euroopan kansalaista joka päivä kuulevat, että valtioiden on säästettävä. Sen takia Euroopan parlamentin täytyy toimia esimerkkinä. Olen iloinen, että menojen lisäys pystyttiin rajaamaan 1,6 prosenttiin. Samanaikaisesti meidän on tehtävä työtä, jotta tätä rajaa vielä voitaisiin alentaa. Meidän on asetettava oikeat prioriteetit. Minulle se on erityisesti tietotekniikka. Siinä meidän on oltava esimerkin omaisia, koska ilman tietotekniikkaa tekniikkaa, emme ole toimintakykyisiä. Meidän täytyy varmistaa, ettei meille synny ongelmia. Toisaalta on myös sanottu, että täytyy tehdä enemmän rakennusten turvallisuuden edistämiseksi. Tässä varoitan siitä, että meillä olisi tällaisia lumetoimenpiteitä, jotka näyttävät hienoilta, mutta eivät lisää turvallisuutta. Kiitoksia herra Kölmeli ja sitten Sander Luunes yksi minuutti. Eh, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Euroopassa on usko, uskottavuusongelma, on kuilu kansalaisten EUn välillä, on tehty, äh, tämä analyysi voitu osoittaa jo vuosia, ikävä kun pidämme kiinni tästä, mitä ei kuitenkaan tästä opeta, ikävä kyllä jo 20 vuotta sitten tilintarkastustuomioistuin eh, eh, on hyväksymättä talousarviota, mutta Euroopan parlamentti silti äänestä tästä puolesta vuosi vuoden jälkeen näemme, että EU pyytää enemmän budjettia, kun taas jäsenvaltiot ja kansalaiset ovat tilanteessa, johon liittyvät suuret säästöt. Nyt on sellainen ehdotus, että lisättäisiin Euroopan parlamentin henkilöstöbudjettia, äh, äh, palkkoja näin näimme koskaan vahvista EUta. NVA äänestää tätä vastaan, samoin ECR äänestää tätä vastaan. Olen tyytyväinen, että eri Flami e, jäsenet ovat myös sanoneet, että eivät äänestä tätä, tämän puolesta. Haluaisin vakuuttaa kaikki siitä, että huomenna annamme vahvan signaalin siitä, e, että Euroopan pitää muuttaa toimintansa. Kiitoksia. Ähm, Kiitoksia kollega. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Jokainen saa puheenvuoron yhdeksi minuutiksi. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä. Ensin Viktor Negresku, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Halusin puheenvuoron tästä aiheesta, koska olen budjettivaliokunnan jäsen ja haluan sanoa, että olen varsin pettynyt eh, tähän hankkeeseen, vaikka eh, herra Debre on yksi ehm, suosikeistani toisessa poliittisessa ryhmässä, koska parlamentti edustaa kansalaisia ja me eh, emme täällä edusta byrokratiaa. Olen huomannut, että joissain tapauksissa meidän täytyy soveltaa minimipalkkaa. Romaniassa maksimipalkka on paljon alhaisempi kuin minimipalkka joissain valtioissa. Minun kohdallani vaalipiiri on 22 miljoonan euron kansalaisen vaalipiiri. Minä haluaisin, että kysymykseni julkaistaisiin ei mahdollisesti kaikilla kielillä, mutta äh, haluan, että äh, saadaan nä- näkyviin se, mitä minä teen Euroopan parlamentissa. Demokratia maksaa ja me emme saa vähentää demokratiaa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi yksi minuutti Notsis Marias. Kiitos puhemies. Haluaisin mainita kolme asiaa. Ensinnäkin budjetti arvioidaan, että tietyt toimijat saisivat enemmän rahaa, mutta sihteeristö kuitenkaan tämä ei päde. Vetomusvaliokunta, joka on hyvin tärkeä, tämä on ainoa tapa, jolla parlamentilla on suora yhteys kansalaisiin, joten uskon, että vetomusvaliokunnan sihteeri pitäisi saada enemmän rahaa myös toiseksi. Minua vaivaa tämä ajatus, että meidän tulisi leikata kirjallisten kysymysten määrää yksi perustavalaatuisia tehtäviä, joka parlamentilla on parlamentaarinen valvonta, jos emme pysty esittämään kysymyksiä, niin me rajoitamme omaa toimintaamme, joten mielestäni on kaksinaamasta väittää, että voidaan säästää näin ollen rahaa. Kiitos. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on kollega Ivan Jakovčić. Dank, herr president. Htio bih se prije svega zahvaliti äh, uh, Puhemies, haluaisin kiittää herra Depreetä ja tästä asiakirjasta haluaisin myös korostaa, mitä on kyllä jo sanottu, nimittäin meidän pitää investoida turvallisuuskysymyksiin, omaan turvallisuuteemme Brysselin rakennuksissa ja myös tämän rakennuksen turvallisuutta täytyy tehostaa ja meidän pitää investoida myös tietoverkkoturvallisuuteen. Ei ole kysymystäkään tästä, koska me olemme aivan erinomainen kohde niille, jotka eivät meistä pidä. Haluaisin vielä sanoa seuraavan seikan avustajat ja toimistomme ovat olleet keskustelun aiheena Kroatiassa. Haluaisin vastata tiettyihin kommentteihin siellä, tiedossa, siellä mediassa. Mm, haluaisin myös tietää, milloin tämä kaikki tulee voimaan, koska tämä on vielä epäselvää. Eh, kollega Niin, kiitoksia kollega Jakovcic. Ja nyt vielä esittelijä Gerard Depre, kaksi minuuttia keskustelun päätteeksi. Eh, Puhe, puhemies, haluaisin vastata kahteen kysymyksen ensimmäinen käsitteli tätä kysymysten määrää. Aina voidaan esittää kysymyksiä, Marjas. Me emme poista kysymyksen mahdollisuutta niitä rajoitettaisiin ehkä 5 per parlamentaarikko per kuukausi, mitä olisi 60 per vuosi. Ja 20 prosenttia parlamenteista esittää alle, esittää alle 60 kysymystä per vuosi. Niin alle 20 prosenttia parlamentin jäsenistä, jotka vastaa yli puolesta kaikista kysymyksistä, jotka esitetään. Surma, no, pahoittelut sanoa, että se ei siis tarkoita suurta muutosta kansalaisille No mutta teillähän on oikeus ajatella mitä haluatte ajatella, millä on oikeus ajatella mitä haluan ajatella, millä on oikeus sanoa sen. Esittäkää vihreä kortti, niin vastaan sitten. Toiseksi, mitä tulee täytäntöön on, on uudistuksen uudistamisen ja sitä, että olisi tämä tasapaino akkreditoitujen avustajien ja valmistajan avustajien välillä. Viron kanssa olisi sovittu, että tämä uudistus tapahtuisi ensimmäinen tammikuuta 2016, vaikka olisi siirtymä aika olisi kuusi kuukautta, josta voidaan päättää sillä tietty parlamentin jäsenet, heillä on rajoitteita, eikä voida toimia sitten yksipuolisesti ilman varsoista. Ja lopuksi haluaisin sanoa seuraava puhemies. Olisin, jos olisin itse tehnyt tämän budjettiedon, niin olisin tehnyt sen eri tavalla, mutta olen vain esittelijä ja minulla on velvoite pyrkiä löytämään konsensus toisaalta budjettivaliokunnassa ja toisaalta piti löytää sopu puheen byron kanssa ja kompromissihan tarkoittaa, että tietystä asioista pidetään toisista ei pidetä niin paljon. Toiseksi, no y- y- hyväksyn nämä kritiikit kaikilta osin niiltä, jotka ovat puhuneet. On oikeus olla eri mieltä, mutta erästä asiaa en siedä. Populistiset kritiikit on tiettyjä puheenvuoroja tästä, jotka antavat ymmärtää, että budjetissa tai budjettiluonnoksessa, josta nyt on päätetty, jota, josta äänestetään huomenna, niin on haluttu, että farmerit laittaisivat itse enemmän rahaa taskuihin. Tämä on väärin. Ja haastan teidät näyttämään tämän. Olemme, haluamme auttaa, että parlamentarkit tekevät työtään paremmin ja tekemään sen vastuullisemmin, joten en hyväksy populistista kritiikkiä ja poliittista kritiikkiä. Ja lopuksi haluan sanoa, että jos nyt huomataan, että on tiettyä vastustusta EUta kohtaan, joita kansalaiset kokevat, niin täällä on ihmisiä, jotka esittävät sellaisia puheenvuoroja, jotka johtavat siihen. Tämä on minusta valitettavaa. Paljon kiitoksia, herra Depre. Tähän päättyy keskustelu. Äänestys toimitetaan huomenna.